versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? tulkkikoppeihin ei tule lainkaan ääntä. No. Okay. No niin. Yritetäänpäs vielä kerran. Eli minulle sanottiin, että tulkkaus toimii. Kysyn, teiltä vielä kerran. Kantautuuko tulkkaus korviinne? Hyvä, loistavaa. No niin, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan. 9. toukokuuta, hyvät kollegat, on Eurooppa-päivä ja Robert Schumann teki Schumann julistuksen ja tätä kautta rupesi rakentamaan tämän päivän Euroopan unionia. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on täällä Strasbourgissa Eurooppa-päivänä täysistunto. Haluaisin toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän juhlaistuntoon Schumannin päivänä. Euroopan hiili- oli ensimmäinen askel, vaikka Toki Euroopan unionia vielä teknologisesti vielä voidaan parantaa. No, mutta koska nyt tekniikka toimii tällä hetkellä, niin orkesteri saa nyt vuoron. Me saamme tässä pienen musikaalisen tarjonnan johdannon aiheeseen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat Strasbourgin konservatoriosta tulivat nämä soittajat. Kiitos tästä johdannosta. Hyvät kollegat, 9.5.1950 Robert Schumann sanoi, Maailman rauha ei voida pelastaa, ellei luovia pyrkimyksiä tehdä uhkien edessä. Eurooppa ei kertaheitolla onnistu tai synny, vaan yhteisesti rakentamalla. Ja niin, että konkreettisesti luodaan jotain, ensinnäkin solidaarisuutta tosiasiallisesti. Heute durchlebt Tänään elämme myrskyisiä aikoja Euroopassa. Saattaa olla, että Eurooppa jopa hajoaa ja me tarvitsemme todellakin rohkeita kansalaisia. Eh, jotka pitävät kiinni Euroopan yhtenäisyydestä. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka herättävät meidät ja muistuttavat meitä siitä, mikä todellakin on tärkeää. Haluaisin siterata tässä muutamaa tällaista henkilöä, jotka muistuttavat meitä siitä, mikä on tärkeää rauha, solidaarisuus ja kunnioitus toista kohtaan. Ja rauha, solidaarisuus ja kunnioitus ovat sellaisia asioita, joita pitäisi syventää. Meidän ei tulisi syventää sitä, mikä erottaa meidät, vaan meidän tulisi syventää sitä, mikä yhdistää meitä. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy taistella tämän Euroopan puolesta. Meidän ei täydy antaa niiden johdatella meitä, jotka vastustavat Euroopan yhdentymistä. Me voimme myös yhdessä edistää Euroopan unionia. Viime perjantaina sain vierailla Vatikanissa ja kuuntelin Paavia, kun hän esitti kysymyksen, mitä Euroopalle on tapahtunut, mitä on tapahtunut Euroopan humanismille, mitä on tapahtunut demokratialle, vapaudelle, mitä on tapahtunut sinulle Eurooppa, Paavi kysyi runoilijoiden, filosofioiden, taiteilijoiden, muusikkojen äh, Euroopalle ja tieteilijöille. Mitä Euroopalle on tapahtunut äidille, suurten, ja nais, suurille miehille naisille, jotka ovat olleet tarpeeksi rohkeita vastustamaan ja uhraamaan oman elämänsä, kun on puolustettu siskoja ja veljiä. Paavi sanoi, että teidän täytyisi kääntyä perusta ja isien puoleen, koska he olivat valmiita löytämään vaihtoehtoja, uusia, innovatiivisia teitä, maailmassa, joka sinä aikana oli sotien pelästyttämä. Ja he eivät tehneet sitä yksin, koska heillä oli joku ajatus Euroopasta, vaan koska he olivat tarpeeksi rohkeita luomaan uuden mallin, rauhan ja yhteistyön mallin. Ja tätä kautta tuho, tuhoa ja väkivaltaa vastustettiin sinä aikana. Ja nyt on aika taistella tämän Euroopan puolesta. Vastustajat eivät saa johdatella meitä. Meidän täytyy olla rohkeita, meidän täytyy katsoa eteenpäin ja meidän täytyy edistää meidän Eurooppaamme. 26. marraskuuta 2014 suuri mies, tohtori Dennis Mukwebe, sanoi seuraavaa täällä talossa. Maailmassa, jossa arvot ovat kääntyneet päälailleen ja jos väkivallassa on tullut päivittäistä ja banaalia, niin meidän tulisi vastustaa sitä. Dennis Mukwebe sanoi meille, että ihmisoikeudet yksinomaan eivät ole Euroopan unionin perusarvoja, vaan ne ovat yksi asia, jonka tulisi tukea meitä meidän ulkosuhteissamme. Ihmisarvojen avulla pitäisi luoda vapautta ja kehitystä muualla maailmassa. Tätä kautta viedään demokratioita ja oikeusvaltioperiaatetta muualle maailmaan. Ja hän esitti täällä toiveen, tämä suuri lääkäri. Hän sai Sakarov-palkinnon. Hän esitti toivo, toiveen, että, että Euroopan unioni pystyy auttamaan pitämään yllä ihmisoikeuksia myös hänen kotimaassaan. Ja nämä ihmisoikeudet, ihmisarvot ovat tärkeimpiä kuin taloudelliset huolet ja kysymykset. Ja 3. helmikuuta 2016 Nigerian presidentti Buhari sanoi meille täällä, että teidän ongelmanne on se, miten rikkaus jaetaan, ja meidän ongelmamme ovat köyhyys, taudit, ja se, että tekniikka ei ole riittävästi kehittynyt. Miksi me oikeastaan unohdamme tämän aina niin nopeasti? Kaikki se, mihin nämä miehet pyrkivät. Ja me otamme nämä asiat itsestäänselvyytenä joka päivä ja siksi meidän on aika taistella Euroopan puolesta vastustajat eivät saa pelotella meitä. Meidän täytyy olla rohkeita, meidän täytyy katsoa tulevaisuuden ja meidän, tulevaisuuteen ja meidän täytyy edistää Euroopan unionia. Portugalin presidentti sanoi 12.4. Siteraan häntä. Herra Rebellion de Sousa sanoi, kuulen sukupolven jolloin integraatio Eurooppaan oli vain unelmaa. Puhuttiin demokratiasta, ihmisoikeuksista. Eurooppa, josta minä unelmoin. Eurooppa, josta minä unelmon. Eurooppa, joka on voittanut barbarismin ja totalismin niin monta kertaa, tulee voittamaan myös terrorismin. Tämä mies puoltaa Euroopan integraatiota. Hän sanoi nämä lauseet täällä ja hänet valittiin ensimmäisellä kierroksella maansa presidentiksi. Ja tämä on merkki siitä, että demokratia ei tarkoita, että vastustetaan Eurooppaa, vaan että tunnustetaan Eurooppa ja tätä kautta voidaan myös voittaa vaalit. Meidän täytyy olla rohkeita ja meidän täytyy taistella Eurooppamme puolesta. Nyt on aika toimia näin, hyvät naiset ja herrat. Siksi Thomas Ilves, eh, Viron presidentti, kun hän puhui meille toinen päivä helmikuuta – hän sanoi, puhutaan Euroopasta, maahanmuutosta tai sotilaallisesta aggressiosta tai teknologisista muutoksista. Ja, mutta me emme saa palata aikaan toisen maailmansodan jälkeen. Me saatamme palata aikaan menneisyydessä ja me olemme nähneet monta kertaa, mihin tämä johtaa Euroopan historiassa. Tämä oli siis maan presidentti, joka pystyi ravistamaan kommunistisen diktatuurin harteiltaan ja jonka Euroopan unioni otti mukaan ja tätä kautta saatiin aikaiseksi myös rauhaa tähän maahan, rauha, joka pystyttiin takaamaan. Se, että taas mentäisiin takaisin menneisyyteen. Se, että palattaisiin kansallisen ajattelutapaan, niin tässä siirryttäisiin aikaan ennen toista maailman sotaa. Ja mielestäni hän on aivan oikeassa. Ja siksi mielestäni meidän tulisi taistella Euroopan integraation puolesta tänä Schumannin päivänä, kun uhat kohtaavat Eurooppaa ja Eurooppa-henki ei ole saanut tukea, mutta minä henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että suuri enemmistö kansalaisista Euroopassa edelleen toivoo yhteistyötä maiden välillä rajat ylittävästi aikoina, jolloin meillä on solidaarisuuskriisi, meidän arvomme on kyseenalaistettu. Nyt nämä ihmiset ovat herättäneet meidät. Schumann on yksi heistä. Eurooppaa ei rakenneta yhdessä päivässä. Se on asia, joka täytyisi ottaa vakavasti. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt meillä, meidän todellakin täytyy taistella Euroopan puolesta kaikkien eurooppalaiden jotka uskovat rajat ylittävään demokratiaan ja uskovat, että se on paras malli, jonka avulla voidaan taata rauha. Kaikkien näiden henkilöiden täytyy nousta ylös. Heidän ei tule enää vaieta. Heidän täytyy tunnustaa Eurooppa. Kiitos. Merci beaucoup. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzungen vom Pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat